enää lähde viidennellä kaudella, mutta se ei ollut kaikki. Vaadittiin myös, että uusi sukupolvi voisi täyttää unelmansa 45 prosenttia väestöstä ovat alle 25-vuotiaita. He ovat jääneet kokonaan syrjään kaikista edistyksen ja talouden kasvun prosesseista maassa. Tästä syystä vaadimme, että Algerian johtajat tässä tilanteessa kuuntelisivat, kunnioittaisivat, toimisivat, että kunnioitettaisiin miljoonia rauhanomaisia mielenosoittajia ja kuultaisiin oikeutetut muutoksen vaatimukset, koskien on myös oikeuksia ja vapauksien tilannetta ja taattaisiin eh, järjestelmä, joka mahdollistaa demokraattiset muutokset ja vastaa Algerian kansan pyrkimyksiin. Kiitos edustaja Lopez Kiitoksia puhemies. Algeria on erittäin tärkeä maa Euroopan unionin sen jäsenvaltioille. Siellä eletään ratkaisevia aikoja. Maa on, kuten tiedämme, kaikki siirtynyt vaikeasta pitkästä vaiheesta. 90-luvulla islamisti johtivat kuolemantapauksiin. Nyt alkaa uusi vaihe. Presidentti Bouteflika lopultakin luopui siitä, että hänet valittiin viidettä kertaa. Nyt alkaa uusi viid- poliittinen vaihe ja siirtymäkausi. Minun käsittääkseni pitäisi topea nopeasti ja hyvin osallistavalla tavalla. Osallistavuus on myös sana, jonka komissaari toisti ja otan sen omakseni. Algerialla on nyt mahdollisuuksia muutoksiin pitkän ajan jälkeen. Sitä on kansalla, kansa pyytänyt kadulta rauhanomaisissa mielenosoituksissaan – algerialaisilla ei ole ollut mitään pyrkimyksiä väkivaltaan ja maan epävakauttamiseen. En usko, että he haluavat myöskään palata menneisyyteen, koska nyt on voitettava puolelle tulevaisuus. Euroopan unionin on seurattava tätä prosessia tarkkaan. Meidän on oltava valmiita tukemaan algerialaisia näinä muutoksen aikoina. Meidän on tarjottava eh, kätemme ja yhteistyötä, jos meihin halutaan luottaa Algerian kansan vuoropuhelun osallistavan demokraattisen varohanomaisen menettelyn jälkeen on vastattava omasta tulevaisuudestaan. Kiitoksia kiitokset edustaja mon ja sitten annan puheenvuoron edustaja eugen freundille olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Täällä on jo puhuttu Algeriasta itsestään paljon. Haluaisin lyhyesti sanoa jotakin Euroopan unioniin liittyvää. Jo vuosien ajan olen sanonut, että Syyriasta ei tule viimeisin maa, jossa me Euroopan unionin, unionina olemme epäonnistuneet. Algeria tulee meitä vastaan. Äh, siellä Nimittäin pidetään kättä paineistetun kattilan päällä ja joskus se räjähtää ja päivä on nyt käsillä ja mitä me teemme, me katsomme sivusta. Syyriassa on noin 20 miljoonaa asukasta, Algeriassa 40 miljoonaa. Emme halua kuvitellakaan, mitä kansalaissota siellä tarkoittaisi. Jos kahdeksan vuotta sitten meillä oli ollut vahvaa, itsevarmaa ulkopolitiikkaa olisimme toimineet diplomaattisesti, niin olisimme voineet säästää meiltä ja algerialaista paljon. Vetoan tästä syystä Pariisiin, Berliiniin, Tukholman, Roomaan ja myöskin kaikkiin muihin hallitusten ja valtioiden päämiehiin. Me tarvitsemme vahvan Euroopan. Tämä onnistuu ainoastaan, jos yksimielisyysperiaate ulkopolitiikassa päättyy. Ihmiset Algeriassa ja meillä täällä Euroopassa tulevat kiittämään meitä. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvä kollega seuraavaksi menettely ilman puhelista. Olen saanut kolme pyyntöä. Otan ne kaikki ja vastaan ja aloitamme pěkně, pane předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal celou rozpravu ve které jsme vymezili dost jasně naši. olen kuunnellut tätä koko keskustelua suurella mie- mielenkiinnolla. Ja meidän täytyy demokratisaatioprojektia vahvistaa Algeriassa. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, ettei Bouteflika enää jatkaisi vallassa, vaan jättäisi paikkansa. Tällä hetkellä mielenosoitukset ovat rauhanemoisia, siellä ei ole väkivaltaa ja meidän pitäisi antaa Äh, Algerialle apua äh, presidentinvaalien järjestämisessä niin, että vaalit olisivat inklusiiviset ja vapaat niin, että saataisiin myös presidentinvaaleista legitiimit. Monet kollegat ovat täällä jo puhuneet äh, asiasta, eli demokratisaatiota pitää jatkaa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Gomes. Favorana. Europa, que lava as mãos do conflito do Sahara. Eurooppa on pessyt käteensä Länsi-Saharan kysymyksessä. Meillä on kuitenkin tiettyä vastuuta, että jäsenvaltiot eivät voi olla ikään kuin he eivät näkisi, mitä tapahtuu Algeriassa. On ratkaisevan tärkeää meille kaikille, että näin ei tapahdu. Euroopan täytyy nähdä, että algerialaiset ovat rauhanomaisesti kokoontuneet kaduille ja osoittavat mieltään viidettä Buteflikan kautta vastaan todellisen demokratian puolesta. Me emme voi nyt olla ikään kuin emme näkisi tätä. Se on itsestään selvää, mitä tapahtuu. Meidän täytyy sanoa algerialaisille, että tuemme heitä heidän vaatimuksessaan demokraattisille uudistuksille. Eurooppa kauppa voi olla ratkaisevassa asemassa ja varmistaa, että eh, se, mitä emme nähneet muissa arabikevään maissa, näemme Algeriassa. Meidän täytyy tukea Algerian nuoria, kun he vaativat inkluusiota, työpaikkoja, vaurautta. Ja meidän täytyy varmistaa tämä, koska heidän tulevaisuutensa riippuu meistä. Kiitoksia sitten puheenvuoro Farjalle. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari. 22. helmikuuta on alkanut monen asetuksen. Buteflika pyrki vielä ehdokkaaksi viidennelle presidenttikaudelle 20. 18. huhtikuuta on ehdotettu vaaleja. Kautta halutaan pidentää. Monet edelleen osoittavat miettään kaaduilla perustuslain vastaisessa toiminnassa, jos 162 artiklaa käytetään ja, ilman, ja, ja toimitaan presidentin vallan jatkamiseksi, niin tämä vakava kriisi saattaa aiheuttaa epävakautta koko alueelle, jolla, joka on geostrategisesti valtavan tärkeä Euroopan unionin mukaan lukien maahanmuuton torjunta, terrorismin torjunta ja öljyn ja kaasun myynti. Euroopan unionin on vedottava Algerian viranomaisiin niin, että että turvataan rauhanomainen mielenosoitusoikeus ja pyritään rauhanomaisiin vaaliin niin, että päästään uuteen vaiheeseen tästä epävarmuudesta aikaisempien arabikevätten prosessien kaltaisesti. Adesso la parola eh, al commiss- Seuraavana komission jäsen Hahn, varapuheenjohtaja ja korkean edustajan puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Um, we will Kiitoksia. Me jatkossakin monitoroimme, miten asiat kehittyvät Algeriassa ja pidämme teidät ajan tasalla. Toivomme, että tilanne on jatkossakin rauhanomainen ja meidän mielestämme on tärkeää, että se, että mitä toiveita algerialaisilla aivan oikeutusti on, niin niihin vastataan. Samanaikaisesti voimme olla myös sitä mieltä, että paras mitä nyt voimme tehdä tällä hetkellä on, että emme sisäiseen prosessiin sekaannu. Voimme tukea konsensusta sitten, kun aika on oikea. Ja seuraamme koko ajan läheisesti näitä eri askeleita ja pidämme mielessä sen, että algerialaisten pitää itse voida päättää keskenään, miten he haluavat tämän siirtymän tapahtuvan. Ja haluan kiittää siitä, että olette käsitelleet tätä tärkeää aihetta täällä. Kiitos. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, keskustelu päättyy tähän. Seuraavaksi esityslistan mukaisesti meillä on komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma koskien Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoittamaa Krimin laitonta miehitystä. Puheenvuoron saa komissaari Johannes Hahn joka edustaa täällä korkea edustaja. Olkaa hyvä. Presidente. Uh, five years ago, the Russian Federation illegally, illegally annexed the autonomous republic. Viisi vuotta sitten laittomalla tavalla Krimi miehitti, Venäjä Krimi miehitti Krimin. Me emme tunnusta tätä kansainvälisten lakien rikkomusta. Me tässä äh, emme tunnusta tätä. No, äh, Mustameren alueen turvallisuustilanteen äh, paheneminen on jatkuva huoli, koska Krimin aluetta on miehitetty ja se, että käytetään tässä voimatoimia Venäjän puolelta, tämä ja sen seuraukset on muistutus siitä, miten tämä on vaikuttanut alueelliseen vakauteen. Unioni tässä toivoo, että nyt pitäisi vapauttaa ukrainalaiset laivat, jotka tuolloin otettiin huostaan, ja sen pitäisi käyttää tässä näitä toimia ja odotamme, että myöskin nämä henkilöt saavat lääkinnällistä huoltoa. Tämä tilanne liittyy, liittyy sillan rakentamiseen ilman lupaa. No nyt sitten tässä ryhdyttiin tutkimustoimiin, jotka vaikeuttavat navigointia näihin satamiin ja aiheuttaa viipeitä. Sadat ukrainalaiset laivat ja myöskin EU-jäsenvaltioiden laivat ovat kärsineet sellaisista toimista, jotka voivat kestää useita päiviä. Odotamme, että Venäjä varmistaa alusten esteettömän pääsyn Kertsinsalmen kautta niin, että voidaan liikkua siellä kansainvälisen lain mukaisesti. Tarvitaan oikeutta muun muassa YK yleissopimuksen merisopimuksen kautta huomioiden, huomioiden kielteiset vaikutukset, joita tulee tästä miehittämisestä turvallisuudelle. Me on, ne aiheuttavat ihmisoikeusrikkomuksia Niemimaalle mm, muun muassa Krimin tataareille. Mediatalot ovat joutuneet lopettamaan toimintansa ja siellä on tapahtunut myös eri, erilaista yhteisöjen johtajien vainoa. Vetoamme siihen, että ehdotta vapautetaan Oleg Sentsov, joka sai Saharov-palkinnon viime vuonna. Ja olemme tästä vakuuttuneet, että me haluamme myös muista Eden Pekirovia, Aleksandra Kohenkoa, Nikola Semenahi, Volemen Paluki ja Emir Usein Kokoa. Heidät on pidätetty ja tuomittu kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Ihmisoikeusrikkomukset on tutkittava ja kansainväliset ihmisoikeustoimijat on päästettävä esteettä toimimaan Krimin niemi maalla. Krimin niemimaan tapausten osalta valitettavasti olemme edelleen nähneet e, laittomasti pidätettyjä e, kansalaisia Pavlovi viimeiseksi tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankeutta. Odotamme, että hänet vapautetaan. Teemme kaikkemme, jotta yksittäiset tapaukset voidaan tuoda eh, esille julkisesti ja yksittäisesti Venäjän viranomaisten kanssa. Ukraina ei ole tässä yksin. Me olemme olleet assosiaatiokumppanimme rinnalla ja näin tulemme tekemään jatkossakin tuomitsemme Kertsin eh, sillan rakentamista ja vaadimme turvallisuustilanteen parantamista Mustalla, Mustalla merellä, asuvin merellä – viittaan lok- lokakuun lausuman äh, Sevastopolin ja tapaus on otettu esiin viimeksi korkean edustajan julkilausumassa 17. maaliskuuta. Hän julkisesti otti asian esille viimeiseksi viimeisessä yleisten asioiden neuvostossa. Olemme ryhtyneet toimiin osoittaksemme Venäjälle, että sen toimilla on hinta. 15. maaliskuuta rajoittaviin toimiin otettiin kahdeksan venäläistä, jotka olivat mukana voimankäytössä Kertsinsalmen tapahtumissa marraskuussa. Tämä päätös tehtiin samalla, kun annettiin muita ilmoituksia koskien transatlanttisen kumppanin toimia. Halusimme osoittaa yhtenäisyytemme. Olemme havainneet, että on myös mahdollisia alueita, joissa voitaisiin enemmän antaa tukea EU-sta Ukrainalle Asovin merellä – Erityisesti olemme tarkastelleet mahdollisuutta kehittää tie- ja rautatieyhteyksiä alueilla, koulutuskeskuksia Krimille asuvilla ja haluamme myös tukea pk-yrityksiä ja pyrimme monipuolistamaan liike-elämää ja alueen rakenteita. Toistaiseksi alue riittää on vahvasti riippuvainen teräksen tuotannosta. Kansainvälistä oikeutta rikotaan omalla maan osallamme. Euroopan unioni tietää, missä se seisoo. Me seisomme kansainvälisen lain puolella ja sen periaatteen puolella, että rajoja ei väen, väkivallan voida muuttaa. On kunnioitettava Ukrainan ihmisten tahtoa. Olemme investoineet Ukrainaan enemmän kuin mihinkään muualle – maailmassa ja Ukraina tietää, että tukemme tulee olemaan järkkymätöntä. Kiitoksia. Vielen dank. Grazie mille, komissario. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Sitten poliittisten ryhmien jäsen, puheenvuorot. Edustaja Brock, EPP, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kiitokset tästä herra Haanin puheenvuorosta tässä ja sitä selkeydestä, mikä siihen liittyy. Me, me eurooppalaisina otimme kaksi periaatetta Helsingissä esille. Maan suvereenisuus päättää vapaasti, minkä maan kanssa solmii sopimuksia ja koalitioita. Ja toinen on sitten rajan rikkomattomuus. Sitä ei koskaan saa yksipuolisesti muuttaa. Molemmat periaatteet ovat sellaisia, että Venäjä rikkoi niitä. Se miehitti osan vierasta maata ja sitten toisaalla se sitten käy sotaa ja Asovin merellä, niin kuin totesitte, myöskin pyritään asioita muuttaa kansainvälisen sopimuksen nojalla, mitä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy tässä puhua selvin sanan kääntein. Tämä on ensimmäinen kansainvälisten oikeuksien rikkomus vuoden 1945 jälkeen. Tämä täytyy tehdä selväksi. Eikä tämä saa johtaa tämän vuosituhannen Euroopan käytännöksi, että hyväksytään kansainvälisen oikeuden tällaisia rikkomuksia. Ja tästä syystä täytyykin olla selvää, että pidämme kiinni seuraamuksista kuitenkin haluamme avoimesti käydä Venäjän kanssa avointa keskustelua molempien etujen, varsinkin Venäjän etujen mukaisesti, jos kansainvälinen oikeus taas astuu voimaan. Ja nyt viisi vuotta tämän jälkeen täytyy nähdä se, että Ukrainan kansalaiset kansanäänestyksessä 90-luvulla 90-luvulla päättivät Ukrainan yhtenäisyydestä kaikissa vaaleissa, joita Ukraineissa on tapahtunut, on oltu eurooppalaista ratkaisua tai sen puolesta. Ja tästä syystä myöskin kansalaisten puolelta ei ole mitään legitimiteettiä Venäjälle esittää mitään vaateita, historiallisia tai sellaisia, että uskotaan, että kansanosia on tässä syrjitty. Ainoastaan Krimin tatarit ovat tällaisessa asemassa ja tämä täytyy todeta. Se täytyy olla Euroopassa selvillä, että voidaan varmistaa, että kansainvälinen oikeus Euroopassa edelleen on voimissaan. Grazie mille ja adesso... Kiitoksia. Sitten SND-ryhmän nimissä Edustaja Gomes, yksi minuutti. Ocupação ilegal e pela força da Crimeia pela Federação Russa. Laiton Krimin miehitys Venäjän toimesta niin on rikkomus kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Vuodelta 1954 Krimin asema on taattu kansainvälisillä sopimuksilla. Ja nyt äh, Venäjä äh, ei ota huomioon kansainvälistä oikeutta eikä YK päätöslauselmia ja äh, uhkaa naapurimaiden demokratiaa. Eli Mustanmeren ympärillä on sodan uhka ja myös Baltian maat tuntevat itsensä uhatuksi. Nyt sanktiot eivät riitä, vaan meidän täytyy selkeästi olla Ukrainan rinnalla ja tuoda selväksi se, että Euroopan unionissa on myös sotilaallista voimaa, jotta voimme suojella omien maidemme kansalaisia. Sillä aseelliset konfliktit ovat todellinen uhka ja niistä ne voivat johtaa myös ydinuhkaan. Eh? Kiitoksia, mutta pitäkääpä huoli puheajoista. En millään haluaisi katkaista mikrofonia. Seuraavana ECR-ryhmän nimissä edustaja Jurek. Yksi minuutti. Proszę. Pięć lat, które minęło od aneksji e, Krymu. To... Tässä nämä vuodet Krimin liittämisen jälkeen no, tässä on nyt viisi vuotta mennyt. Venäjän turvallisuustilanne ei ole kärsinyt. Tässä Eurooppa ei ole onnistunut pysäyttämään Nord Stream 2. Ja meidän täytyy muistaa, että tuo ensimmäinen linja Nord Stream 1 tässä Baltian maat oli tarkoitus eristää. Ja toinen linja liittyy siihen, että nyt Ukraina tässä olisi kyseessä No, sanktioiden on tarkoitus nyt ilmaista tyytymättömyytemme tilanteeseen, mutta tasapainoa ei ole saatu aikaiseksi. Koko tilanne osoittaa sen, että Euroopan unionin pyrkimykset ovat vailla pohjaa, kun kyse on siitä, että pyritään saamaan aikaiseksi yhteistä turvallisuuspolitiikkaa. Kyllä, toimielinten täytyy tehdä näin, mutta solidaarisuutta meillä ei ole tässä kohtaa. Tässä on tyhjää puhetta vain. Kiitoksia sitten, viher... sitten ALDE-ryhmän nimissä edustaja Selimovic, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President, Commissioner. It has been... Kiitoksia äh, on kulunut viisi vuotta siitä, kun Krimin niemimaa miehitettiin laittomasti. Ja tänä aikana vastausta asiaan ei ole tullut. Miksi? Iksikö, että tarvitsemme kaasua Venäjältä vai pelkäämmekö Venäjää vai mikä tässä on? Mutta täällä nyt todellinen kysymys on se, että miten me reagoisimme, jos jotain tällaista tapahtuisi Euroopan unionissa. Hyvä kollegani Baltiamaasta maasta Ovatko he, voivatko olla vakuuttuneita siitä, että me suojelemme heitä, jos he joutuvat hyökkäyksen kohteeksi? Ja juuri tähän tilanteeseen Kremlhan haluaa meidät ajaa, että me ryhdymme epä, epäilemään omia mahdollisuuksiamme. Meidän kanssamme pelataan pelejä. Eli haluan tuoda tässä nyt faktat esiin, koska vuosia aikaisemmin olemme nähneet tällaisen aggressiivisen Venäjän, eli Georgia, Krimi esimerkiksi, eli Venäjä, Venäjällä ei ole toisia ajatuksia siitä, etteivätkö he voisi muuttaa rajoja, jos he vain pystyvät siihen. Ja tämä antaa meille vain yhden mahdollisuuden, eli sen, että meidän pitää toimia yhdessä ja lujasti, sillä kaikki muut neuvottelut, kompromissit ja tällaiset mahdollisuudet, niin niitä pidetään heikkoutuneena Kremlissä. Eli meidän täytyy lähettää selkeä kova viesti, että nyt riittää. Nyt on menty liian pitkälle. Ja meidän on ryhdyttävä toimimaan niin, että painostamme Venäjää niin, että he lähtevät pois mietyltä alueelta sekä Georgiassa että Itä-Ukrainassa että Krimin niemimalta. Adesso. Kiitoksia. Seuraavana vihreät ale-ryhmän nimissä edustaja Hautala, varapuhemies Hautala, yksi minuutti. Eidi. Thank you very much. Paljon kiitoksia, puhemies. Olen kiitollinen komissiolle ja korkealle edustajalle, että he ilmaisivat näin selkeän tuominnan Krimin laittomasta liitännästä. Ja on selvää, että viisi vuotta tämän laittoman liittämisen jälkeen puhumme tilanteesta avoimesti, sillä monet monien ihmisten oikeuksia on tässä syrjitty. Monet ihmiset tuntevat jääneensä yksin. Meidän täytyy nyt tunnustaa tämä systemaattinen vaino, mitä tässä ihmisoikeuksia, poliittisia oikeuksia kohtaan on tehty sen jälkeen, kun tuo laiton liitäntä tapahtui. Meillä on velvollisuus muistaa Oleg Sensov, sillä hän on meidän Saharov-palkinnon saajamme. Meidän täytyy tässä nyt saada komissio ja korkea edustaja mukaan vaatimukseen, että poliittiset äh, vangit äh, vapautettaisiin. Meidän täytyy tuomita myös äärimmäiset lait, joita nyt on liittämisen jälkeen sovellettu, ne ovat äh, rajoittaneet ilmaisun vapausta hyvin vakavasti Krimillä. Kiitos. Kiitos. Grazie mille, kollega. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavana GUE NGL-ryhmän nimissä edustaja Kouso Permui. Yksi minuutti, ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Tänään täällä keskustellaan tästä niin sanotusta viiden vuoden miehityksestä jo vuosia sitten ne sellaiset juristit kuten Ray Harmer, professori, ovat kyseenalaistaneet tämän. Hän on eettisen lain professori Saksasta. Täällä puhutaan krimistä todella ne, jotka muistamme, tämä alkoi Maidenista ja jotkut tässäkin salissa puolustavat sitä, mutta tämä menee paljon kauemmas. Itse asiassa on harmi, että täällä tällä viikolla ei puhuta 20 vuodesta Naton hyökkäyksestä Jugoslaviaan, kuinka silloin rikottiin kansainvälistä lainsäädäntöä aivan samoin kuin tänä päivänä jotkut syyttävät Venäjän tekevän. On paljon virheitä tehty sen tuon ajan aikana ja sen jälkeen näitä toimia Venäjän kohtaan ja ja prosesseja, jotka ovat johtaneet jo tuhansien työpaikkojen menettämiseen e, e, Espanjassa ja Italiassa. Lehdistö on pyritty vaientamaan Venäjän kustannuksella ja, ja, ja kaiken näköistä juutalaisvastaisuutta ja muuta toimintaa teillä on harjoitettu. Muchísimas gracias, grazie mille. Adesso a nome del gruppo Europa delle Nazioni della Suuret kiitokset seuraavana ENF nimissä Schaffhausen. Chers collègues, ce que vous... Hyvät kollegat, se mitä kiellätte Krimin asukkailta, sen te annatte kosovalaisille. Te tuomitsette Krimin laittoman miehityksen, mutta tuette Kosovan laitonta miehitystä. Te tuomitsette venäläisten toimet, mutta hyväksytte Naton laittoman sodan Jugoslavia vastaan. Tänä vuonnahan on tämän sodan surullinen 20-vuotispäivä. Te tuomitsette Krimin kansanäänestyksen, mutta tuette Kosovon laitonta itsenäisyysjulistusta vuodelta 2008, joka rikkoi turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244 vastaan. Te saarnaatte oikeusvaltiosta, mutta tuette Kiovan vallankaappajavaltaa, joka on saanut alkunsa väkivaltaista vallankaappauksesta Maidanista, jota ohjailtiin USAn toimesta. Erona Kosovon ja Maidanin Krimillä ei ammuttu laukaustakaan. Se, mitä te inhoatte Krimi, Krimin asukkaissa, on heidän patriottinen tahtonsa integroitua takaisin historialliseen isänmaahansa Venäjään. Kun eivät teiltä tämän oikeuden, teette samaa kuin neuvostodiktaattori Rutsev, joka yhdellä vedolla, joka sekin oli laiton, antoi Krimin Ukrainan sosialistiselle neuvostotasavallalle tehden tätä krimiläisistä muukalaisia omassa maassaan. Tämähän on kuin bolsevikkien politiikkaa vuonna 1954. Kiitoksia Poltsa esittää teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Please. Děkuji, pane kollego, že jste přijal moji kartu. Já jsem čekal... Kollegat, kiitoksia, että hyväksyitte sinisen korttini. Odotin, mitä aioitte sanoa kuulin, että joku puhuu Venäjää toimistonne vieressä, mutta onko tämä teidän mielestänne objektiivinen tilanne, missä sekin venäläinen pankki antoi 10 miljoonan lainan teidän puolueellenne, tiedättekö vuoden 1994 muistiosta kansainvälisen lain rikkomiseen liittyen? En vastaa näin alhaiseen polemiikkaan ollenkaan. Tutkimuksen tehty täysin säännönmukaisesti. Korot olivat muuten 6 prosenttia paljon korkeammat kuin eurooppalaisen pankin myöntämät korot. On skandaali, että Euroopassa merkittävin oppositiopuolue ei löydä yhtäkään pankkia, josta saisi rahoitusta. Tämä on skandaali. Nämä ovat bolshevikkimäisiä metodeja. Edustaja Schaffhauser, Preda esittää teille sinisen kortin. Hyväksyttekö senkin? Edustaja Preda, olkaa hyvä. Oui, monsieur, monsieur Schaffhauser, j'ai une curiosité parce qu'on vous voit... Niin, eräs pikkujuttu. Te olette nyt viiden vuoden ajan jo tukeneet Kremliä hyvin kiihkeästi. Onko näiden viitenä vuonna ollut mitä sellaista, mitä Putin olisi sanonut, mitä ette olisi tukenut? Oletteko mistään eri mieltä? Ihan joku pikku yksityiskohta edes, josta ette eli olisi täysin samaa mieltä Putin ja Kremlin kanssa. Kertokaa tähän vastaus. Kollega hyvä kollega. Minun tukemani politiikan Ranskan politiikkaa. Olen pahoillani. Katsokaapa vain Ranskan asemaa sen historiassa. Katsokaapa kuinka kenraali de Gaulle ensimmäisenä vieraili Stalinin Venäjällä. Katsokaapa Kaappa, kuinka kaikki valtion päämiehemme ovat olleet e, hyvissä suhteissa Venäjän kanssa. Katsokaa, mitä Macron tulee presidenttinä, mitä hän tekee. Joskus hänellä on vähän vaikea asemoitua, mutta Ranskan politiikka on aina ollut tasapainon politiikkaa, riippumattomuuden, suvereenisuuden politiikkaa. Toivon, että näin on myös jatkossa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kelam. Yksi minuutti. Ole. Olkaa hyvä. Grazie mille, president. Paljon kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Se, että viisi vuotta sitten Krim liitettiin Venäjään väkivaltaisesti, se rikkoo kansainvälistä sopimusta. Ja kansainvälistä yksi vuotta sitten Hitler valtasi Itävallan. Tätä voi vast- verrata tähän kyllä Venäjää toimia on tuomittu ja sanktioihin on ryhdytty, mutta erimielisyydet ovat kuitenkin vaikuttaneet ja heikentäneet uskottavuutta. EUn reaktio viime marraskuun Venäjän toimiin tapahtui ainoastaan neljä kuukautta myöhemmin ja tähän liittyi kahdeksan henkilöä – Äh, eli tässä venäläiset pidättävät ukrainalaisia merimiehiä, mutta Ukraina ei ole mikään yksittäistapaus. Euroopan parlamentin päätöslausuma Venäjästä kaksi viikkoa sitten osoittaa sen, että sen, että Venäjä rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, aiheuttaa uhan naapurimaille kaikkialla ja ei voida jatkaa ikään kuin business as usual ennen kuin Kreml tässä hyväksyy koskemattomuuden Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro edustaja Assisille. Yksi minuutti. Presidente, cinco anos depois da ocupação ilegal da Crimeia por parte... Viisi vuotta sen jälkeen, kun Venäjä laittomasti miehitti Krimin, niin taas haluamme ilmaista protestimme ja vastustuksemme Venäjän laittomille toimille. Ja olemme nähneet militarisointia merellä. Se, se, siitä on tullut malli ja Nythän Venäjä ei ole enää vanha Neuvostoliitto. Minä vastustan Neuvostoliittoa, mutta Venäjä ja Neuvostoliitto on eri asia. Ja meidän ei pitäisi vain olla Venäjä vastaisia, vaan meidän pitäisi puhua autoritaarisia järjestelmiä vastaan – jos ei noudateta niitä periaatteita, joita Euroopan unioni haluaa puolustaa. Kiitoksia tästä. Seuraavana edustaja Demesmaker, olkaa hyvä. Ja, äh, meneer de commissaris, dank voor uw sterke verklaring. Hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia tästä tiukasta kannanotosta. Krimi on varastettu niemimaa ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen eurooppalainen maa hyökkäsi toiseen maahan ja vaati osan sen alueesta. Nämä olivat vihreissä olevia mm, miehiä ilman kuitenkaan mm, armeijan merkejä. He olivat venäläisiä. Venäjä on nyt 47 kansainvälistä sopimusta, kuten esimerkiksi Helsingin lopullinen loppupäätökirja vuodelta 1975 ja Budapestin asiakirja. Tämä Krimin varastettu niemimaa on muuttunut sotilastukikohdaksi. Ennen se oli matkailukohde ja nyt on rakennettu Kertsin silta. Tämä on isku turvallisuusrakenteitamme vastaan. Vaarannamme oman tulevaisuut, turvallisuutemme, kun laskemme, jos laskemme me Toivon, että ne käy. Kiitoksia sitten edustaja Nina Gill, yksi minuutti. Kiitos puhemiehen Krimin laiton miehitymisen vaarantaa kansainvälisen rauhan ja tämä saattaa johtaa konflikteihin ja voi myöskin eskaloitua kansainvälisiksi konfliktiksi. Minua huolestuttaa eritoten se, että Venäjän miehityksen aikana Krimin ihmisistä on tullut äh, eristäytyneitä ja tilanne on heikentynyt. Se, mitä täällä on jatkuvasti toistettu, äh, alueellinen Ukrainan riippumattomuus pitäisi tässä ottaa huomioon. Ja nyt sitten tässä on rakennettu siltoja ja Asovin merellä on hyökätty laivoja vastaan. Ei riitä, että me myönnämme Saharovin palkinnon eh, henkilöille, kuten Oleg Sensov, jotka ovat taistelleet tätä vastaan. On tärkeää, että tämän sijaan me lähetämme vahvan viestin Venäjälle, että se, että se ei noudata kansainvälisiä lakeja, että sillä on seurauksia ja se ei myöskään auta Ukrainaa turvallisuustilannetta. Kysymykseni komissiolle kuuluu, miten me kasvatamme tätä painetta Venäjän suhteen? Uskotteko, että saatte jäsenvaltiot tässä toimimaan yhdessä ja tukemaan sen, mitä te sanoitte aikaisemmin komission jäsen Haan. Kiitos. Thank you very much. Grazie mille. Adesso... Kiitoksia. Seuraavana puheenjohtaja Fotiga, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Thank you, President, Commissioner, for... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Viiden vuoden ajan jo Venäjä on miehittänyt Krimiä ja sen äh, alueen äh, alkuperäiset asukkaat, nimittäin Ukrainan tataarit, ovat kärsineet. Eli tätä ensimmäisen kerran vuonna 1783 äh, tatareja saaren aikana siirrettiin väkisin. Sitten 1945 Josef Stalin taas kerran pakko siirsi massiivisesti Krimin alueen alkuperäisväestöä. Ja nyt tämä alkuperäisväestö on alueella tuolla Niemimailla vähemmistönä ja he kärsivät ää, rikkomuksista. Esimerkiksi lapsia katoaa, siellä on poliittisia vankeja ja siellä on ihmisoikeuksien rikkomuksia, kärsimystä. Ja tänä vuonna Krimin tataarit Ukrainan kanssa ja toivottavasti koko kansainvälisen yhteistyön kanssa juhlistaa 75-vuotispäivää tai muistelee 75-vuotispäivää tälle viimeiselle pakkosiirrolle. Kiitän teitä komission jäsen puheenvuorostanne ja toivon, että puhutte sen puolesta, että poliittiset vangit vapautetaan ja alue annetaan Ukrainalle. Kiitoksia sitten edustaja Ward, yksi minuutti. Viisi vuotta sen jälkeen, kun Krimin niemimaa liitettiin laittomasti Venäjän federaatioon, minä liityin niiden joukkoon, jotka tuomitsivat nämä kansainvälisen lain häikäilemättömät rikkomukset. Se, että äh, Krimin niemimaata edelleenkin miehitetään, vesittää äh, oikeusvaltioperiaatteen kansainvälisissä suhteissa. Olen jo tässä maassa äh, tuominnut ne seuraukset, joita tilanteella on kulttuuriperinnölle Krimillä. Ja sitä tuhotaan edelleen paikan päällä, on menetetty merkittäviä historiallisia kohteita. Tällä välin ihmisoikeuspuolustajat, poliittiset vastustajat, taiteilijat ja vähemmistöt edelleen ovat vainon kohteena Venäjällä ja myöskin miehitetyillä alueilla. Koska EU on jatkuvasti ollut tunnustamatta tämän laittoman liitännän Venäläiset ovat pyrkineet kaappaamaan eurooppalaisen politiikan, ovat pyrkineet vaikuttamaan kansanäänestyksiin ja vaaleihin. Me emme saa taipua meidän täytyy tässä pitää kiinni kansainvälisestä laista suhteessamme Venäjän ja minkä tahansa muun maan kanssa. Thank you very much. Grazie mille. Adesso... Kiitoksia. Nyt avaamme menettelyn ilman puhujalistaa. Minulla on viisi pyyntöä tänään pelkästään EPPn kollegoita Tsekin tasavallasta kaikki. An, hyväksyn ne kaikki pospisille ensin. pane předsedající já jsem velmi rád že ta debata jasně ukázala že zde máme. kiitos puhemies olen tyytyväinen että täällä tuli esille se että ollaan vahvasti sitä mieltä että krimin miehitys on ollut laiton ja se on kansainvälisen lainsäädännön vastainen ja että Venäjä laittomasti jatkaa toimiaan äh, tuolla merialueella esimerkiksi. Ja myöskin Krimin äh, niemimaan vähemmistöjen äh, tilanne, vaikea asema on otettu esiin. Esimerkiksi Krimin tataareja syrjitään vakavasti – ja esimerkiksi riippumattomia journalisteja myöskin ja vähemmistöjä ovat vaikeassa asemassa. Ja myös Krimin alueen väestö, joka on vielä lojaalia Ukrainalle, niin miten heitä kohdellaan. Eli ei pidä poistaa näitä sanktioita Venäjä vastaan. Ja on la parola all'onorevole Faria. Kiitoksia sitten edustaja Faria. Yksi minuutti. Grazie, Presidente. Cinque anni após a illegale della Crimea, continuano le as purgas nostri servizi pubblici. as Kiitoksia. Täällä on vieläkin puhdistuksia, ihmisoikeusrikkomuksia tartareen kohtaan. Ja pakotteista huolimatta Kremlin jatkaa projektiaan ja vahvistaa sotilaallista läsnäoloa kuinka paljon Krimin miehittämisen vuosipäiviä on vielä juhlittavaa ennen tai muistettavaa ennen kuin sopimuksesta pidetään kiinni ja ter- alueellista koskemattomuutta noudatetaan. Kesä, heinäkuussa on tulossa sopimuksen allekirjoitus. Meidän on tehtävä loppu tästä toiminnasta Venäjän kanssa huomioiden myös pankkien toiminta. Me tarvitsemme rohkeutta siihen, että ne Venäjä otetaan rahanpesumaiden luetteloon. Tarvitaan rikkomusmenettelyjä niitä mainita vastaan, jotka eivät ole allekirjoittaneet direktiiviä, joka koskee rahanpesua. Ei meillä voi olla sanktioita Venäjän toimintaa vastaan samalla sallimisen, että pankit rahoittavat kyseisen maan toimintaa. E Sitten Shoidrova, yksi minuutti paní předsedající kiitoksia puheenvuorosta kiitokset komission jäsen hahnille hänen kannastaan ja selkeistä sanoistaan krimin laitonta tilannetta vastaan. venäjä on juhlistanut krimin liittämisen viisivuotisjuhlaa mutta me pidämme tätä kuitenkin epäoikeudenmukaisena Ukrainalla on oikeutensa Venäjän federaation allekirjoittaman sopimuksen mukaisesti. Nyt on tasan viisi vuotta siitä, kuin EU ja yleiskokous totesivat, että tämä liitäntä oli lainvastainen. Tässä on tapauksia, missä on kidutettu vainottu ja laittomasti vainottu henkilöitä. Venäjä luo sellaisen vaikutelman, että Krimin tilanne on sellainen kuin se on, mutta Krimin tilanne kuitenkin on sellainen, että tässä pitäisi myöntää vapaus. Stetina. Kiitoksia sitten Stetina, olkaa do slovo, пане председаючий. Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Äh, olemme äh, aloittaneet sanktioita äh, Venäjälle ja se on maksanut Venäjälle miljardeja vuodessa vuodesta 2014 alkaen. Ja myöskin joillekin Venäjän kansalaisille on laitettu sanktioita – mutta niillä on ole niin suuria vaikutusta kuin taloudellisilla pakotteilla. Kyllä ne voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, miten prosessit menevät Venäjällä. Esimerkiksi ylähuone voi kumileimasemalla tehdä päätöksiä koskien Ukrainaa Eli minä suosittelen sitä, että näitä henkilökohtaisia sanktioita lisätään esimerkiksi sillä tavalla, että ylähuoneen jäsenet eivät saisi Venäjältä tulla EU-hun. Kiitoksia sitten Poltsuk, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, pět let okupace Krymu je... Viisi vuotta Krimin miehitystä tarkoittaa sitä, että viisi vuotta on kansainvälistä lakia vastaan rikottu suuresti. Kyseessä ei ole vain rajakysymys, vaan myöskin ihmisoikeuksia on rikottu ja esimerkiksi Krimin tatarien tilanne on sellainen, että heillä ei ole oikeuksia ja he tarvitsevat apua. Minä olen kannattanut Ukrainaa tukenut Ukrainaa ja minä haluaisin äh, pyytää Tsekin presidentin toimia anteeksi ukrainalaisilta, sillä, äh, sillä hän pyrkii Tsekin ja Ukrainan välisiä välejä koko ajan äh, haittaamaan. Eli pyydän anteeksi Ukrainan kansalta tätä. Meidän täytyy pitää näistä sanktioista kiinni ja vaatia, että Krim, Krimi palautetaan Ukrainalle. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja korkean edustajan nimissä puheenvuoro komission jäsen Haanille, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nyt seurasin sitä suurta enemmistöä näistä puheenvuoroista, niin meidän täytyy pitää kiinni siitä, että me tunnusta Krimin liittämistä Venäjään, että se pysyy korkealla agendalla. Meidän täytyy edelleen valvoa kehityskulkuja Asovin merellä ja täytyy pohtia, miten me voimme edelleen tukea Ukrainaa tässä mielessä uskon myös, että voimme sopia siitä, että meidän pitäisi käyttää kaikki mahdollisuudet kahden ja monenvälisissä kontekstissa, jotta korostamme kantaamme liittyen tähän laittomaan liitäntään. Ja täytyy pitää kiinni siitä, että Krim kuuluu Ukrainaan. Ja tässä, tästä kaikki ovat varmasti samaa mieltä, kaikki jäsenvaltiot, piste. Vielen dank, grazie mille, ringrazio anche. Kiitoksia, kiitämme se edustaja Preda, joka on täällä osoittanut monikielisyyttään keskustelun päättynyt. Seuraavana edustaja Benifein mietintö kevään jälkeinen aika, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus. Annan puheenvuoron esittelijälle Brando, ole hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies. Kahdeksan vuotta sitten tuhatkunta naista ja miestä, erityisesti nuoria, nousivat eh, monille aukioille. Tuhannet siis tulivat aukioilla esittämään eh, mieltään perusoikeuksien puolesta, työn, sosiaalisen osallisuuden puolesta eri maissa. Pohjois-Afrikassa kahdeksan vuotta myöhemmin on, te, on todella murroksia tapahtunut ja muutoksia, muutoksista luodaan nyt katsausta ja katsotaan myös, miten EU on toiminut. Kaiken kaikkiaan tätä ilmiötä kutsutaan arabikevääksi. Kyseessä on ollut useita vaiheita ja kehityskulkuja eri maissa on eri asteisesti on demokratisoitu ja, ja, ja järjestelmiä hallituksen vaihdettu. Euroopan unioni on pyrkinyt tukemaan demokraattisia pyrkimyksiä, mutta kasvavan terroristi uhan myötä, Daeshin myötä, pakolaiskriisin myötä EU onkin nyt keskittynyt yhä enemmän – kumppanimaiden vakauttamiseen, turvallisuuteen ja maahanmuuton patoamiseen. Olemme toistaneet menneisyyden virheet, emmekä ymmärtäneet, että tästä tulee noiden kehä, jossa tämän hankalan alueen väestö pyrkii pääsemään eroon. Algeriasta on, on nyt vaarana tulla uusi Syyriä, jos aliarvioimme tilanteen jälleen kerran. EUlla olisi paljon välineitä käytettävissään tehokkaamman EU-ulkopolitiikan kannalta, mutta tarvittaisiin koronoitua yhdentynyttä toimintaa, jos jäsenvaltiot edelleen pelaavat vain omaan pussiin ja katsovat vain hyvin lyhytnäköisesti ja toimivat ristiriitaisesti, emme edelleenkään pysty vaikuttamaan näihin monimutkaisiin prosesseihin alueilla tarvitaan eh, siis yhä enemmän olemme maksajan roolissa ja mikä toimijan roolissa, kuten Syyriassa. Meidän olisi siis pohdittava uudelleen kunnolla tätä politiikkaa tällä naapurusalueellamme ja otettava perusperiaatteet suuntaviivaksi, kuten muistutetaan no, YUTPn strategisessa suunnitelmissa meidän on investointia näiden yhteiskuntien kestävyyteen eikä vain vakauttamisen Vakauttaminen niin, että legitimoidaan autoritaariset järjestelmät voivat väliaikaisesti toimia, mutta vaarana on se, että loppujen lopuksi ne jännitteet vaan kiristyvät ja ne vaan jäivät hetkeksi piiloon. Meidän on katsottava pitkällä aikavälillä välillä tilanteen keskityttävä ihmisiin, heidän oikein vaatimuksiin, demokratiaan, osallistumiseen ja niin edelleen. kevät on osoittanut, että kyseessä on merkittävä epäluottamuskriisi johtaa vastaan. Tarvitaan uusi yhteiskuntasopimus, EU on sitä tuettava. Mietinnössä ehdotetaan lähestymistapa, jossa huomioitaisiin mukana olevien kansojen kanta ja käytäisiin jäsenneltyä ja vuoropuhelua kansallisyhteiskunnan kanssa myös paikallisesti. Nuoret on otettava mukaan. He ovat dynaaminen, haavoittuva, merkittävä osa näitä yhteiskuntia. Siksi ehdotamme, että perustetaan pysyviä neuvontavia neuvostoja, joissa nuoret ovat mukana ja edetetään myös Erasmus-kaltaista vaihto-ohjelmaa ja siihen asiallinen budjetti. Pyydämme, että jäsenvaltiot tekevät loppuun asemyynnistä, joita käytetään sisäisiin pakkotoimiin ja hallitusten taholta, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia. Korostamme myös sitä, että tarvitaan lisää yhteistyötä myös tutkimus- ja oikeuspuolella myös silloin, kun mukana on nuoret eurooppalaiset, kuten Julia Jenny, joka on hyvin tunnettu tapaus ja totuutta odotetaan edelleenkin. Tarvitaan paradigman muutos. Uskomme, että tämä mietintö viitoittaa tietä ja näin voidaan vahvistaa vuoropuhelua, kasvua ja yhteistyötä tämän välimerellisen kumppanimme kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja korkean edustajan nimissä. Puheenvuoro eh, komissaari Haanille, olkaa hyvä. Eh, eh, hyvät jäsenet, kiitoksia ensinnäkin esittelijälle, herra Benifeille, tästä mietinnöstä, jossa hän kertoo MENA-alueesta. Ja arabikevään jälkeen hän ää, ää, moniin näiden, monien näiden alueen, tämän alueen ihmisten vast, toiveisiin ei ole vielä vastattu. He toivovat sosiaalista oikeudenmukaisuutta esimerkiksi ja inklusiivisempia hallintojärjestelmiä – Tämähän oli arabikevään äh, ytimessä ja jotkut maat ovat päässeet pitkälle vuodesta 2011. Erityisesti ajattelen Tunisiaa, joka oli ensimmäinen maa, jossa arabikevät alkoi. Ja yleinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategia äh, tuo tämän esille, nimittäin tämän alueen vakautta ei pystytä takaamaan, ellei ihmisten toiveisiin vastata. Ja Äh, näissä yhteiskunnissa pitää olla demokratiaa, pitää olla kestävää kehitystä, instituutioihin pitää voida luottaa, pitää luottaa. Ja ensinnäkin kukaan ei kannata äh, kansalaisyhteiskuntaa Masrek ja Magreb-alueella niin paljon kuin Euroopan unioni. Me olemme ottaneet kansalaisyhteiskunnan huomioon näissä naapurusasioissa ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat tässä mukana kansalaisyhteiskunnan edustaja, edustajien kanssa tehdään töitä ja me olen tekemässä kertomusta, jonka mukaan näiden edustajien kanssa ollaan yhteistyössä. Sitten raportti myöskin mainitsee sen tärkeän työn, jota eurooppalainen aloite on ihmisoikeuksista tehnyt ja että haluamme tukea ihmisoikeuksien puolustajia. Tässä yhteydessä on myös korostettu raportissa, että haluamme sitoutua nuoriin ihmisiin. Se on ytimessä kaikissa politiikoissa. Eli ihmis, nuorten ihmisten pitää olla täysin sitoutuneita, heidän pitää löytää paikkansa yhteiskunnassa ja pystyä mene, menemään kohti unelmiaan. Tästä syystä me olemme te, meillä on tällainen alusta, alusta, jossa nämä ihmiset Young Med Voices siis Plus-alusta, jossa ihmiset voi, nuoret ihmiset saavat äänensä kuuluviin. He voivat käydä avointa kesku- dialogia päätöksentekijöiden kanssa ja vaikuttaa päätöksiin. Noin kuukausi sitten heillä oli mahdollisuus olla tässä 5 plus 5 dialogissa mukana ja vaikuttaa kokouksen tuloksiin. Kansalaisyhteiskuntaa pitää tukea myös vaikeissa paikoissa. Toinen asia koskee Syyriaa. Eli meillä oli hiljattain konferenssi Syyrian tilanteesta ja myös kansalaisyhteiskunta haluttiin ottaa siellä esiin. Siellä oli mukana 400 kans, kansalaisjärjestöä ja erityiskokouksessa olivat naiset. Haluttiin, että on tällainen turvallinen paikka tuoda ajatuksia esiin ja vaikuttaa päätöksentekijöihin tästä olemme todella ylpeitä, sillä, ää, sillä myös Sy- tai Syyrian konflikti on sellainen, että se voidaan saada päätökseen vain Syyrian ihmisiä auttamalla. Tiedämme, että Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa tilanne ei ole ihanteellinen ja ää, arabi kevään kevät ei ole aina aiheuttanut vaikutuksia – mutta haluamme, että kaikki toimijat ovat mukana kehityksessä. Meidän täytyy jatkossakin ottaa kansalaisyhteiskunta huomioon ja auttaa heitä niin, että heillä on mahdollisuus myös toimia äh, vapaasti ja myöskin haluamme toimia yhteistyössä hallitusten kanssa. Ja sitten viimeinen asia niin on se, että ihmisoikeudet ja demokratia ovat aina toimintamme sydämessämme siinä pitää olla mukana myös kaikkien alueen hallintojen. Me haluamme Euroopan unionina aina ottaa esille ihmisoikeudet, joskus julkisesti, joskus yksityisesti, kun tapaamme neuvotteluosapuolia. Tämän mietinnön henki on meidän mielestämme hyvä ja toivomme, että tällä alueella päästään kohti demokratiaa, enempä, siellä on enemmän vapautta ja sosiaalista oikeutta. Kiitos siis vielä työstänne. Otamme huomioon myös kriittisemmät aspektit sieltä. Meillä on samat tavoitteet. E, kukaan ei ole niin sitoutunut kuin Euroopan unioni niiden saavuttamiseen. Kiitos. Vielen dank, grazie mille. Adesso la parola non vedo in però in... Kiitoksia. Maria Arena. En kylläkään näe nyt salissa Maria Arenaa, jonka oli tarkoitus puhua näistä valiokunnista kunnan nimissä, jos hän palaa, niin hän saa puheenvuoron. Näin ollen aloitammekin nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot EPPn nimissä puolitoista minuuttia Elmar Brok. Bitte